Yes, we start the meeting. Uh, if there are no objections. Uh... Aloitamme kokouksen. Jos teille sopii, niin esityslista luonnos voidaan hyväksyä. Muutama ilmoitusasia. Kaikki kielet Slovenia, Slovenia Kroatiaa ja Maltaa lukunottamatta ovat käytössänne tulkattuina. Sitten lupa julkiseen kuulemiseen ensimmäisellä puoliskolla vuotta 2015. Lupa on lähetetty sen mukaisesti, mitä työllisyysvaliokunnan koordinaattorit ovat päättäneet. Kyseessä on EU 2020-strategian tarkistus ja tapa Euroopalle taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa keskustelut ja päätökset tästä tehtiin koordinaattoreiden kokouksessa. Toiseksi pidämme julkisen kuulemisen työllisyys- ja sosiaalinäkökulmista TTIP-sopimuksessa toinen päivä joulukuuta 2014. Yhdessä Intavaliokunnan kanssa järjestämme julkisen kuulemisen nykytilanteesta Ignacia Garcia Bersero, EUn pääneuvottelija, on vahvistanut, että hän osallistuu myös tähän tilaisuuteen. Muita päivämääriä, jotka aiemmin on mainittu, ei ole enää tässä prosessissa mukana. Sitten neljäs asia. Eilen tuomioistuin antoi tuomionsa täytäntöönpanosäädösten käytöstä EURES-verkoston toiminnassa. Tuomioistuin katsoi, että komissaalla on oikeus hyväksyä kaikki tarpeelliset toimet EURES-säädöksen täytäntöönpanon näkökulmasta, kunhan ne eivät ole tämän säädöksen vastaisia. Sen jälkeen, kun parlamentin Argumentit oli tutkittu. Komissio ei sille myönnettyjä valtuuksia ollut ylittänyt. Parlamentin toimet näin ollen hylättiin. Ja viimeiseksi huomenna 17. lokakuuta vietetään köyhyyden kitkemisen kansainvälistä teemapäivää. Tämä ihan vain tiedoksi. Tämän vuoden teemana on se, että ketään ei jätetä ja toimitaan yhdessä. Niin kuin tiedämme, me emme ole päässeet niihin tavoitteisiin, joita EU 2020 strategiassa asetettiin köyhyyden kitkemisen osalta. Köyhyys päinvastoin lisääntyy ja tavoitteisiin emme ole päässeet. Jäsenvaltioissa tapahtuu paljon, järjestetään tapahtumia tämän teemapäivän tiimoilta. Tässä kaikki ilmoitusasiat. Sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. This. Yeah. Okay. Um, the last announcement. Viimeinen ilmoitusasia tällä erää. Kaksi työllisyysvaliokunnan jäsentä on nimitetty STOA-paneeliin. Tässä valiokunnassa meillä on oikeus nimittää kaksi jäsentä STOA-paneelin kahden ja puolen vuoden kaudeksi. STOAn perustamiskokous on ohjelmassa 22. päivä lokakuuta kello 14. Koordinaattorit ovat tehneet päätöksen esittää kahta henkilöä kahdesta suurimmasta ryhmästä. EPP on päättänyt ehdottaa Jaslo Vieskaa ja SED-ryhmä herra Pirinskiä. Tämän lisäksi ECR-ryhmä on esittänyt Arthur McIntyre, joka juuri pyytääkin puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. En pyydä äänestystä asiasta, mutta minä halusin nostaa esiin sen kysymyksen, että STOA-paneelissa on 15 jäsentä. Jos olisimme nimittäneet heidät yhdessä koko parlamentin kautta, niin oltaisiin käytetty dontin järjestelmää 4 EPP, 4 SD ja yksi näistä muista kaikista ryhmästä kustakin siis. Ja kaksi joka valiokunnasta, joten yksi, EPP yksi, SD kustakin valiokunnasta. Näin tämä rajaa ryhmiä. Ja halusinkin nyt nostaa esiin sen, että sitten kun tämä kaksi ja puoli vuotta on kulunut, voitaisiin tarkastella toisenlaista menetelmää tämän paikkajaon suhteen. Ähm. Kiitos puheenvuorostanne. Kuitenkin koordinaattoreiden päätös on nimittää kaksi jäsentä kahdesta suurimmasta ryhmästä. Voimmeko nyt nimittää Jaslovieskan ja Pirinskin? Kyllä. Yksi vasta-ääni. Selvä. Kiitos. Päätös on näin tehty. Teidät on nimitetty Stoaan. Against. Neljä vastaanta. Uh, approval of minutes. Pöytäkirjan hyväksyminen. Ei vastalauseita tälle. Pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Ja sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat Eurooppa 2020 strategiassa. Tässä avaamme keskustelun. Keskustelu on nyt avattu. Jean Lambert. Thank you, uh, chair. They... Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmämme on tehnyt useita tarkistuksia, kuten näette tähän päätöslauselmaan, joka liitetään suullisen kysymykseen. Meidän pitää vielä pohtia joitakin tarkistuksia äh, koskien tätä suullista kysymystä. Täällä on joitakin tarkistuksia koskien suullista käsi- kysymystä, jotka todella muuttavat tasapainoa, joten keskustelemme tästä vielä myöhemmin. Näistä tarkistuksista, joita olemme tehneet päätöslauselmaan, jossakin niissä työllisyys- ja sosiaaliulottuvuudet 2020 strategiassa asetetaan tähän, niin tai siis tämän työllisyys ja sosiaaliset asetetaan kokonaisuutena tähän EU 2020-strategiaan. Pyrkimyksenähän saada aikaan johdonmukainen strategia, joten meidän on tunnustettava se, että täällä on toisiakin elementtejä, jotka liittyvät sosiaali- ja työllisyysosuuteen. Omassa ryhmässämme olemme sitä mieltä, että strategiassa olisi varmasti keskityttävä paitsi itse köyhyyteen, niin myös epätasa-arvoon ja, su- ja kärjistävän epätasa-arvoon. Että Tätä olisi tarkasteltava strategian puitteissa. Täällä on muitakin tarkastuksia, jotka ovat samoilla linjoilla, joten oletanpa, että on aika varmaankin tulee kompromissitarkistuksia näistä asioista. Sitten tasa-arvokysymykset on toinen tärkeä osa, joka on monille poliittisille ryhmille tärkeää. Tätä pitää vielä katsoa, kun nurmaeroita katsotaan, että olisimmeko mitenkään edes strategian tavoitteessa päinkään, niin meillähän on kyllä hyvin asiallisia tietoja ja indikaattorikysymys tulee tässä esille. Ja olisi kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia indikaattoreita jäsenvaltiossa on, niin että voisimme tehdä kunnollisia vertailuja. Toistaiseksi näin ei ole. Myös kuuleminen tärkeä. Kuka on mukana strategian kehittymisessä? Työmarkkinaosapuolella pitäisi olla tärkeä rooli. Meidän pitää ottaa huomioon liike-elämä ja sitten myös työ, työntekijöitä osa edustavat järjestöt Siviili- kansallisyhteiskunnalla ei vielä ole roolia. Ja sitten tästä sitoumuksesta ja kuulemisesta olisi myös tietenkin muistettava parlamentin rooli monet muutkin poliittiset ryhmät ovat tähän tarttuneet, joten varmaankin pyrimme löytämään kompromisseja tähän niin, että varmistetaan se, että olemme kaikki siitä, miel- siitä yhtä mieltä, että, että tämä on ryhmien välinen tärkeä tavoite, kun kehitetään tätä strategiaa ja kun tehdään tulevassa, tulevaisuudessa uusia ehdotuksia. E Sitten Becker, EPP. Äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja mitä näihin tarkistuksiin tulee. Näistä ei samalla linjalla vielä olla, mutta neuvottelut jatkuvat. Täällä on joitain yksittäisiä tarkistuksia, joita tässä muodossa emme voi hyväksyä, mutta katsomme, että onko mahdollista saattaa näitä vielä samoille linjoille yhteistyössä muiden kanssa. Mutta ei tässä muuten mitään ongelmaa ole. Kiitos. Uh, Kiitos. Jutta Steinruck. S&D Group. Kiitos. Se, mitä Jean Lambert tuossa äsken sanoi, koskee meitäkin hyvin monilta osin. Oikein hyvä luonnos, koko joukko tarkistuksia, joiden kautta sitä voidaan osittain parantaakin. Meille on äärimmäisen tärkeää, että sosiaalinen epätasa-arvo ja ylipäätään Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunnan mukaanotto tulevat tässä vahvemmin esille, samoin erityisesti lapsityövoiman käytön vastustaminen. Mielestämme tässä on oikein hyviä tarkistuksia vihreiltä ja myös kuelta. Niitä laajalti voimme tukea. Pari ongelmaa liittyy meillä tarkistuksiin EPP-ryhmältä ja ECR-ryhmältä, koska meille byrokratian purkaminen yrityksissä ei välttämättä saisi, tai siis ei saa tarkoittaa sitä, että samalla heikennetään työntekijöiden suojaa. Tämä on meillä äärimmäisen tärkeä kysymys ja lopputulosta mittaammekin tältä pohjalta. Painopisteet asiat, jotka meille ovat tärkeitä, esittelimme jo edellisessä keskustelussa, siis tämä sosiaali- ja työllisyystulostaulu, jonka on oltava sitova, jotta vihdoinkin saadaan sosiaalista edistystä tänne Eurooppaan ja sosiaalisia investointeja, jotka tulee näistä mm, alijäämärajoista poistaa. Olemme nähneet, että säästöpolitiikka Euroopassa ei toimi yhdessä työpaikkojen ja kasvun luomisen kanssa ja kyllä meidän täytyy politiikassa erityisesti keskittyä sosiaaliseen kehitykseen Euroopassa. Se on äärimmäisen keskeinen asia. Se ei saa jäädä työllisyystavoitteiden jalkoihin. Ei saa käydä niin, että unohdamme kunnianhimomme köyhyyden torjunnan suhteen, erityisesti lasten köyhyyden torjunnan suhteen täällä Euroopassa. Se on hyvin, hyvin keskeinen tärkeä kysymys. Mutta muuten toivomme, että kompromissineuvotteluissa, jotka tässä nyt ovat aluillaan, saamme varmasti hyvän tuloksen aika. Kiitos. Thank you, Madam Mac- Kiitos, McIntyre. Chairman, um... puheenjohtaja. Yksi asioista, jotka eivät minua oikein tyydytä tässä asiassa, on se tapa, jolla teemme näitä tärkeitä kysymyksiä. Olemmeko yhtä mieltä jostakin näin? Äh, esitetään kysymys sen sijaan, että kysyttäisiin, mitä komissio ajattelee tai mitä tästä ajattelette. Meillä on jotenkin tarkistuksia, luulen, että Rova Harkin teki samantapaisia kysymyksiä, niin että esitetään kysymyksiä eikä aina vain vaadita yksimielisyyttä. Täällä on jotenkin SND-tarkistuksia, joista ryhmäni ei pidä. Olemme käyttäneet hieman aikaa puhumalla EU-ohjausjaksosta. Tämä on jo tehty, eikä minun mielestäni meidän pitäisi sitä ottaa mukaan enää tähän suulliseen kysymykseen. Olen pahoillani siitä, että Jutta ei pidä sitä, että korostetaan tarvetta purkaa esteitä kasvulta ja työpaikkojen rakentamiselta, mutta onhan meillä varmasti paljon aikaa keskustella tästä tulevaisuudessakin. Myöhemmin on tietenkin puhuttava työterveydestä ja turvallisuudesta, joten palaan siihen myöhemmin. Haluaisin myös pyytää, että herra Garika puhuisi tästä vähän, mutta jos haluatte käsitellä nämä asiat seuraavalla kierroksella, se sopii minulle kyllä. Kiitos. Thank you, Marian. Kiitos Marian Haakin Allesta. Kiitos puheenjohtaja, puhun aivan lyhyesti. Olen Jeanin kanssa samaa mieltä epätasa-arvosta. Kasvava epätasa-arvoisuus jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä tulisi, sitä tulisi korostaa. Se on myös tarkistuksessa mukana. No sitten kansalaisyhteiskunnan tai parlamentin mukana olo. Tämä on minusta tärkeää, vaikkakaan en sitä tarkistusta tehnyt. Sitten toinen tarkistus, joka tuli vihreillä. Ja siinä todetaan, että kaikkeen, kaikkiin viiteen päätavoitteeseen täytyisi päästä. Tästä olen samaa mieltä. Jossakin kohtaa pitäisi mainita myös epävarmat osa-aikaiset prekariaattityöt. 40 prosenttia nuorista on tällä hetkellä tilapäisissä työsuhteissa ja suuri osa osa-aikatöissä. Nämä tilastotiedot tulevat komission työllisyyskatsauksesta EU-ssa. Tämä täytyy ottaa mukaan. Yksi pääongelmista, joka vastastamme varmasti on, on se, mitä sisällytämme tai mitä emme sisällytä vajelaskelmiin, alijäämälaskelmiin. Jos mahdollista, meidän tulisi olla luovia, mutta luovempia kuin tähän mennessä joka tapauksessa. Kiitos. Uh, thank you. I'm from... Kiitos. Ja vuodesta. Riina, Ronja, Kari. Uh, is there someone? Onkohan joku muu paikalla? Eikö ketään kueryhmästä? Selvä. Sitten siirrymme EFDD-hän. Laura. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, huomenta. Kun analysoin tätä analysoimme päätöslauselmaehdotusta, tarkastelimme kollegoiden tekijä, tekemiä tarkistuksia. On vähän harmi, kun täällä mainitaan eri ryhmät tarkistusten käsittelyssä. Meidät aina ohitetaan. Minun mielestäni teemme täällä työtä kansalaistemme puolesta. Ja voisin, jos meidät otettaisiin mukaan vuoropuheluun, niin voisimme saada mahdollisuuden osoittaa, miten voimme tehdä työtä. Olemme tehneet kolme tarkastusta tähän päätöslausumaan koska huomaamme, että strategia 2020 tavoitteet tavoitteisiin ei olla pääsemässä. Ja yksi suurimmista syistä on se, että työllisyys on ongelma, johon ei pureuduta homogeenisesti kaikissa maissa. Italiassa meillä on valtava ongelma, joka liittyy työn verotukseen. Niin mikäli en vo, on, emme pysty keventämään verotakkaa yrittäjiltä, niiltä, jotka voivat luoda työpaikkoja, niin emme todella saa aikaan uusia työpaikkoja. Voidaan puhua koulutuksesta, voidaan puhua innovoinnista, mutta aivan ensimmäiseksi olisi kevennettävä verotaakka. Italiassa työn verottaminen on 65 prosentin tasolla. Euroopastakin on annettu selkeitä ohjeita koskien sitä, että olisi tasoitettava ja homogenisoitava verotusta. Meille on aivan mahdotonta ajatella, että työllisyyttä saadaan muuten lisättyä. Yksi näistä tavoitteista 2020-strategiassa ovat nyt vuosienkin jälkeen hyvin kaukana vielä. Tähän suuntaan pitäisi pyrkiä silloin, kun uusia työpaikkoja voidaan luoda, niin tämän jälkeen voidaan keskittyä innovointiin, teknologiaan ja vihreisiin työpaikkoihin. Nämä ovat tavoitteita, mutta joko ensin annetaan selkeitä ohjeita Euroopan unionilta Italialle, että se keventäisi verotaakkaa, tai muussa tapauksessa tämä on meillä aivan mahdoton tehtävä. Neuvoston puheenjohtaja viimeistään tämän, on tänä, tänä aamuna viimeksi kertonut verotuksen vähentämisestä, mutta näistä lupauksista koskaan pitää kiinni. Olisi varmaan hyvä käydä psykologilla. Neuvoja kyllä satelee, mutta todellisuudessa hän ei ole kuitenkaan tehnyt mitään. Olemme tilanteessa, jossa on aivan mahdotonta luoda uusia työpaikkoja. Kiitoksia. Thank you. Uh, then I'll give... Kiitos. Sitten Mohan Chartier. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kolme kohtaa, josta haluaisin käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin Euroopan sosiaalirahastosta vastaavana todella toivoisin, että sosiaalirahasto saisi puolustusta osakseen nimenomaan välineenä, jolla voimme edesauttaa työllistymistä. Ei pidä sekoittaa rakennerahastoja tähän. Muistatteko, että hallitus ja valtion päämiehet halusivat aivan yksinkertaisesti poistaa Euroopan sosiaalirahaston ja yhdistää tämän kohesiorahastoon. Tämä on myös mahdollisuus korostaa sosiaalirahaston merkitystä. Sitten toiseksi nuorisotyöllisyysaloite. Tässä täytyy todella herättellä neuvostoa. Neuvosto huolehtii aina siitä kontekstista, jossa nuorisotyöllisyysaloite toteutetaan. Tämä aika on jo ollut tämä elämää. Nyt jäsenvaltioilta odotetaan toimintaohjelmia. Tässäkin täytyy olla todella vaativa. Sitten kolmanneksi Osa-aika ja epävarmat työsuhteet. Olemme puhuneet nuorten tärkeydestä, merkityksestä tällä, tässä kysymyksessä. Täytyy muistaa, että naiset kriisissä ovat myös joutuneet kärsimään epävarmuista työsuhteista ja osa-aikaisista ratkaisuista. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Um, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen käsitellyt tätä asiaa EPPn koordinaattorina, tehnyt tarkistuksia liittyen syrjäisiin alueisiin, joilla on hyvin heikko yhteys infrastruktuureihin ja joiden infrastruktuurit ylipäätään ovat heikkoja. Näissä Äärimmäisissä syrjäalueissa työttömyys on keskimäärin 34 prosenttia, nuorisotyöttömyys jopa 50 prosenttia, pitkäaikaistyöttömyyskin on kaikkein korkeinta eh, näillä alueilla. Ja artiklassa 340 yhdeksän eh, sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta todetaan, että mm, näitä syrjäisimpiä alueita ei saa eh, syrjiä. Niitä on kohdeltava täysin samoin kuin muita alueita. Ja näin kaikissa jäsenvaltioissa nämä alueet tarvitsevat erityistä tukea Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä on siis kohdeltava samoin kuin muita. Kiitos puheenjohtaja. Kolmanneksi viimeinen puhuja, eli puhuja Italiasta, kuvaili oman maansa tilannetta totesi, että esimerkiksi yritysverot ovat hyvin korkeat, mutta samaa voivat sanoa myös ranskalaiset. Ranskassakin yritysverotus on äärimmäisen korkea. Mitä se tarkoittaa meille Euroopan tasolla? No sitä, että jäsenvaltioissa on hoidettava asiat niin, että saadaan luotua työpaikkoja. Ja jos haluamme tietää toisistamme enemmän, voidaksemme kehittää yhteistä eurooppalaista tietä, jota kulkea, niin talouden eurooppalaista ohjaus ohjausjaksoa on kehitettävä. Ei voi todeta, että sitä ei tarvita. Kyllä, ohjausjaksoa tarvitaan, mutta on tehty ehdotuksia, joita ehkä vielä täytyy hioa. Monet jäsenvaltiot eivät edes tunne vielä eurooppalaista talouden ohjausjaksoa. Neuvosto siitä aikoinaan päätti, mutta täytäntöönpano on vielä jäänyt junnaamaan. Ja näin ollen meidän Euroopan parlamentin jäsenten tuleekin osallistua myös sisällön antamiseen eurooppalaisen ohjausjaksoon. Me toimimme aina äärimmäisen kovassa aikataulupaineessa ja sitten meitä syytellään siitä, että parlamentti ei ole ottanut kantaa. Mutta meidän on voitava puuttua myös sisältöön. Toivoisinkin, että voimme kohdassa kahdeksan, jossa puhutaan ilon tiedoista nuorisotyöttömyyden suhteen ja siitä paljonko tarvitaan rahaa 21 miljardia euroa, niin kyllä jotkut puhuvat valtavista summista, korkeammistakin kuin 21 miljardia euroa, mutta ei kyse voi olla siitä paljonko rahaa jaetaan jollekulle jossakin, ei, vaan kyse on oltava siitä, mitä näillä rahoilla saadaan, eli ää, ähm, missä on menestytty. On oltava, otettava oppia siitä, mihin näitä rahoja todella kannattaa käyttää tulosten saamiseksi. Se, että vaan rajattomasti heitetään rahaa sinne tänne, ei voi olla ratkaisu. Ja joissain jäsenvaltioissa näitä 16 miljardia ei edes vielä ole saatu käyttöön, koska eri toimielimet eivät ole toimineet yhteistyössä. Kaiken kaikkiaan mielestäni on tärkeää todeta, että miten asiat hoidetaan. Sosiaalipolitiikalla on oltava aivan yhtä suuri painoarvo kuin taloudellisella ulottuvuudella. Eli nyt vaan kääritään hihat, koordinaattorit ja kaikki jäsenet. Meidän täytyy vaatia sitä, että sosiaalipolitiikka ja sosiaalinen ulottuvuus otetaan huomioon. Mahdollisuus on olemassa ja ihmiset todella odottavat meiltä nyt toimia. Thank you, Madam Jaslu. Kiitos, Jaslu Veska pani przewodnicząca! ja chciałam zwrócić uwagę na zapisy Kiitoksia, puheenjohtaja. Tästä tavoitteiden valinnaisuudesta, köyhyyden vähentämisestä, tästä on taulukko koskien sosiaalisia kysymyksiä, tarvittaisiin sama taso kuin budjettikuluja koskeva taulukko. Kyllä tässä pitäisi huomioida bud- budjettivaliokunnan budjettitilanne minä en ole yhtä mieltä tästä. Meidän pitää huolehtia siitä, että julkisia varoja käytetään järkevämmin ja tehokkaammin. Minun mielestä tähän pitäisi ottaa mukaan velvoittava budjettisopeutus niin, että sosiaalisiin ja työllisyyskysymyksiin lisättäisiin, että saataisiin lisää työllisyyttä. Meillä on paljon kriisejä täällä. Thomas Mann sanoi, että monet eivät tiedä, mikä EU-ohjausjakso edes on. Tomas, minun on sanottava sinulle, että olen analysoinut tutkimuksia ja alueellisella tasolla ei usein edes tiedetä, mikä on strategia 2020. Tällä tasolla meidän on toteutettava strategia. On siis hyvin huolestuttava, että olla näin tietämättömiä. Tämä on myös meille tehtävä. Kun tapamme kansalaisia, meidän olisi saatava liikkeelle myös paikallisviranomaiset niin, että nämä asiakirjat olisivat tiedossa. Thank you, Mr. Benefai. Kiitos, Benefai. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Kun me puhumme EU 2020 strategiasta, niin ensimmäistä kertaa monivuotisessa rahoituskehyksessä ensimmäistä kertaa todellakin on tapahtunut nettovähennys, nettoleikkaus. EU 2020-strategia ei pääse tavoitteisiinsa, jos meillä ei ole riittäviä resursseja sen täytäntöön panemiseksi. Sen takia onkin tärkeää, että puolivälin tarkistusta MFFssä korostamme ja tutkimme sitä, paljonko varoja käytetään niihin tavoitteisiin, joita meillä on tässä strategiassa. Muutoin ihmiset ovat meille aina kiukuissaan. Me emme pääse tavoitteisiin, joita olemme itsellemme esittäneet. Ja sitten EU näyttäytyy sellaisessa valossa, että paljon lupaillaan, mutta tuloksia ei saada aikaan. Tämä olisi tärkeä tapa tämän toteuttamiseen. Ja toisaalta taas vastauksena ALDE-kollegoille Nuorisotyöllisyysaloitteessahan on 6 miljardia etupainotteisesti tähän varattu niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää oikealla tavalla näitä resursseja. Raha ei näin haaskata. Toisaalta me tarvitsemme myös vuoden 2016 jälkeiselle kaudelle varoja. Muutoin me emme pysty ratkaisemaan sellaisia ongelmia, jotka kannustimien lisäksi tarvitsevat tuekseen todellista EUn teollisuuspolitiikkaa ja koko mantereen uudelleen teollistamista. Jotta me saamme investointeja aikaiseksi, niin meidän täytyy löytää luovia tapoja kannustaa investoimaan. On myös työstettävä alijäämätavoitteita, joita meillä on. Emme voi vähentää tukeamme jäsenvaltioiden toimille, joilla pyritetään työllisyyttä ja kasvua lisäämään ja toisaalta hoitamaan alijäämää. Tästä aiheesta olen puhunut kovasti. Myös osa tarkistuksesta on samasta aiheesta ja toivottavasti löydämme hyviä kompromisseja ja voimme sitten esittää tasapainoisen ehdotuksen, joka todella pyrkii niihin EU 2020 tavoitteisiin, joista on sovittu. Toistaiseksi ne näyttävät lähinnä toiveajattelulta, koska emme pääse tavoitteisiin aivan niin kuin kansalaiset haluaisivat. Kiitos. Uh, Kiitos. Edustaja Sion. Thanks. I just want to... Kiitoksia. Haluaisin tuoda esille vielä tämän perusasian, joka koskee sitovia tavoitteita. Ei ole mitenkään yllättävää, jos meillä on ei-sitovia tavoitteita, ei laillista pohjaa eikä sosiaalisella puolella mitään sanktioita, niin ei ole mitenkään ihmeellistä, ettei tavoitteisiin pääse eikä ihmiset ota niitä tosissaan taloudellisella puolella on sitovia sääntöjä ja oikeudellisia sanktioita ja siksi ne on otettava tosissaan. Meidän on toistettava tätä, kun näissä muissakin toimielimissä tämä ymmärtää jotakin tehdään. Thank you, Mr. Simon. Kiitos, herra Simon. Äänsin nimenne ruotsalaiseen tyyliin. No sitten edustaja Martin. Yes, floor is yours. Merci, Madame le Président. D'abord pour un point d'ordre. Lors... Kiitoksia. Työjärjestyspuheenvuoro ensin. Valiokunnan viime kokouksessa, jossa käsiteltiin tätä päätösasemaa, sanoitte, että ainoastaan ryhmät, jotka ovat kirjoittaneet, voivat tehdä tarkistuksia ainoastaan englanniksi. Keskustelun jälkeen hyväksyitte kuitenkin ja kiitän siitä, että myös sitoutumattomat voivat tehdä tarkistuksia omalla kielellään. Valitettavasti saimme tekstin toissapäivänä englanniksi ja minun on myönnettävä, että juoksin läpi nämä tarkistukset myös, myös ne, mitkä itse olimme tehneet. Mutta tämä oli siis työjärjestyspuheenvuoro, niin, ja haluaisin kiittää siitä, että saimme osallistua tähän prosessiin. Eli kävin jotenkin läpi nämä, vaikka en englantia oikein osaakaan, mutta kun nämä nopeasti katsotaan, niin siitä huomataan, että ensinnäkin toteatte, että Eurooppa 2020 tavoitteet ovat selvästi epäonnistuneet. Kaikki varmasti tunnustavat, että tämä ei toimi tästä huomataan myös, että edelleen puhutaan vaikutuksista, työttömyydestä, köyhyydestä, nuor- nuorten työpaikoista. Sen sijaan, että pureutuisitte todellisiin syihin, jotka ovat johtaneet näihin onnettomiin tapahtumiin Euroopassa. Ja sen sijaan, että täydellisesti radikaalisesti muutettaisiin suuntaa tässä Eurooppa 2020-ohjelmassa, kasataan vielä uusia kerroksia, jotka ovat vielä sitovampia jäsenvaltioille. Missä vaiheessa ei puhuta kaupasta, globalisaatiosta, suuresta mm, rahoitusmaailmasta tai, tai lähetettyjen työntekijöiden tilanteesta. Nämä ovat tärkeimpiä syitä mm, köyhyydelle ja työttömyydelle. Olemme tehneet parikymmentä tarkistusta, mutta käsittääkseni ymmärsin niin näistä eri jäsenten puheenvuorosta ymmärsin, että meidät suljetaan pois kaikista kompromisseista. Haluaisin, että voisimme kuitenkin osallistua keskusteluihin jatkossakin. Kiitoksia. Every member of the European... Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet omaavat oikeuden tehdä tarkistuksia missä tahansa valiokunnassa. Eli jonkinlainen väärinkäsitys tässä varmasti on. No sitten käännöksistä. Mehän lähdimme liikkeelle Englannista ja muut tulevat sitten myöhemmin, jos nyt ymmärsin sihteeristön viestiä oikein. Kiitos. Ja nyt edustaja Gireke. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, ECR-ryhmän varjoesittelijänä kiitän teitä tästä kaiken kaikkiaan onnistuneesta tekstistä – Minähän olen tehnyt selväksi jo aiemminkin, että juuri sosiaaliulottuvuushan niitä työpaikkoja luo erityisesti Eurooppa 2020 strategiassa. Eurooppa saa luotua työpaikkoja, kunhan työmarkkinoidemme PK-ulottuvuutta vahvistetaan. Ja jos meidän onnistuu luoda aidot eurooppalaiset töiden sisämarkkinat. Eli voimme onnistua vain sitten, jos pk-yritysten byrokratiaa saadaan aidosti purettua. Näistä 166 tarkistuksesta mielestäni monet ovat erittäin hyviä ja arvokkaita, ja me ECR-ryhmässä pidämme niitä oikein hyvinä. No, jotkut tarkistukset ehkä pikemminkin ovat ikään kuin tällaista sosiaalipoliittista koristelua ja tässä kyllä aivan väärässä paikassa monilta osin kuitenkin äh, mielestäni on äh, oikein hyviä mahdollisuuksia laajoihinkin kompromisseihin. Kun äh, jos on lukenut McIntyren ja minun tarkistukset, voi havaita, että me keskitymme siihen, että myös väestökehitys tekijä otetaan huomioon ja erityisesti keskitymme myös pk-yrityksiin sekä perheyrityksiin. Mm, toivon, että ensi torstaina neuvottelut sujuvat rakentavasti. Thank you, Madam Sander. Edustaja Sander. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että ne aloitteet, joihin on tähän mennessä ryhdytty työllisyyden hyväksi, ovat tervetulleita. Aivan erityisesti nuorisotyöllisyyden hyväksi. Korostaisin kuitenkin seikkaa, joka minusta on oleellisen tärkeä työllisyys toteutuu pk-yrityksissä, teollisuudessa, liike-elämässä, jotta pk-yritykset voivat tehdä päätöksiä palkata henkilökuntaa, niin niillä on oltava luottamusta tulevaisuuteen. Miten täytyy uskoa tulevaisuutensa? Meidän täytyy korostaa tämän takia kolmea seikkaa. Vakaita kehyksiä näille yrityksille, puitteistoa, joka ei muutu aina joka viiden vuoden välein. Tarvitaan sellaista ympäristöä, joka on niille suosiollinen. Tähän kuuluvat verotussäännöt ja myös sosiaalimaksujen eh, eh, taakka, joka on kohtuullinen. Tästähän kollega jo puhui Ranskan yhteydessä. Tämä on todellinen ongelma yrityksillemme. Ja toteaisin, että päätös palkata henkilökuntaa liittyy myös siihen, että yrityksessä yksinkertaistetaan toimintaa. Nythän siellä on paljon velvoitteita, verotukseen, sosiaalimaksuihin liittyviä velvoitteita ja myös hallinnollisia velvoitteita. Olen vakuuttunut siitä, että jotta voimme suosia työllistymistä, niin täytyy vapauttaa nimenomaan näissä pekoyrityksissä niiden työllistämispotentiaalia. Ja tähän suuntaan olen tehnyt myös tarkistukseni. Kiitos. Thank you, Alus. Kiitos. Puheenvuoron saa myös komission edustaja. Herra Kostello, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Halusin esittää joku sen kommentin. Erityisesti tämä kappale 15. Sitä ehkä voisi vielä hieman selventää. Tässähän todetaan, että kehottaa siksi käyttämään suhteellisen köyhyyden indikaattoria – Mm, siihen sisältyy hyvin paljon ja erityisesti tässä katetaan kaksi eri asiaa, kaksi eri ulottuvuutta ja ö, olisi hyödyllistä tietää kumpaan tässä, tässä tarkoitetaan. Eli kun tässä todetaan, että tarvitaan indikaattori, niin todetaan ehkä samalla, että kaikilla jäsenvaltioilla tulisi olla sama indikaattori, ja tähänhän pyrittiinkin alun perin, mutta sitten sovittiin kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat käyttää itselleen parhaiten soveltuvia indikaattoreita, jotka siis eroavat toisistaan, ja siksipä on hyvin vaikea nähdä, miten Euroopan unioni yhdessä voi vähentää 20 miljoonalla köyhien määrää, jos indikaattorit ovat erilaisia. Mutta tätä, kun tässä puhutaan, että single indicator, niin tätä single yhtä indikaattoria voidaan tulkita myös toisin, koska tässä on kyse on suhteellisesta köyhyydestä yhtäältä, siihen viitataan tässä. Ja tästähän koko, koko keskustelussa on kyse, eli köyhyyden suhteellisuus. Mutta jos otetaan yksinomaan se huomioon, unohdetaan köyhyyden muita ulottuvuuksia, esimerkiksi jos kriisi iskee keskiluokkaan kovasti tai vaikkapa ylimpään tuloluokkaan, se iskee eri tavoin eri eri tuloluokkiin ja siksipä tämä asia on aika hankala. Ja jotkut tarkistukset sattumoisin itse asiassa sel- selventävätkin tätä indikaattoriasiaa puuttumalla sen eri sanamuotoihin, mutta olisi varmaan hyvä sopia todella sitä, että mitä tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Mitäs nyt tapahtuu? Minä Palaan yhteistyöhön koordinaattoreiden kanssa. Meillä on lukuisia kompromisseja. Monet tarkistuksistahan käsittelevät samantyyppisiä kysymyksiä. Me käsittelemme koordinaattoreiden kanssa näitä kysymyksiä ensi viikon aikana. Haluaisin muistuttaa vielä kaikille että suullisen kysymyksen muoto on sellainen, että siinä rajoitutaan 25 riviin. Tämä on syytä pitää mielessä. Sitten haluaisin, että otatte käyttöön äänestyskortit. Uh, because we have to vote on um, on the... Meidän täytyy nyt äänestää. Vai olenko minä jo tässä liian pitkällä? Niin, me äänestämme globalisaatiorahasto asioista. Sorry. Uh, first, it's uh, the vote on the letter we will send to... Uh, Kyseessä on kirje, jonka lähetämme Anderson yritykseen Irlantiin. Tästä on keskusteltu globalisaatiorahaston yhteydessä. Me, lähe, me äänestämme kirjeestä ilman suullisia tarkistuksia. Okay. Mm-hmm. Is it okay if we vote on the letter? Sopiko, että äänestämme kirjasta ja samanaikaisesti suullisista tarkistuksista? No niin. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Hyväksytty. Sitten Yeah, next item on the spider. Seuraava äänestettävä on Spider Stores Kreikasta. Tässäkin globalisaatiorahastovarojen käyttöönotosta on kyse. The vote is closed. Äänestys päättyy. EPPllä on kaksi ylimääräistä äänestäjää, kenties vielä yksi ylimääräinen. Nyt ok. A, yksi vielä liikaa EPPstä. Now it's okay. Nyt tilanne on ok ja tämä on hyväksytty. Kiitos tästä. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän. Strategiakehys, joka liittyy työterveyteen ja työturvallisuuteen. lähdemme tässä liikkeelle näkemysten vaihdosta, joten puheenvuoron saa edustaja Bekä. Kasan sijaan, olkaa hyvä. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte den... Rouva puheenjohtaja, haluaisin tässä nyt vielä ehkä odottaa, että asia etenee. Minä en ole vielä tätä oikein ehtinyt lukea, mutta näinpä innolla annankin puheenvuoron kollega Steinrukille tähän viereen. Jutta Steinruk, the floor is yours. Ja, ich hoffe... Mukava, että tässä näin innokkaasti kollega antaa minulle puheenvuoron itsekin innolla sen otan vastaan. Meidän mielestämme nämä toimintapuitteet tulevat aivan liian myöhään, tai siis strategiakehys tulee aivan liian myöhään, on aivan liian heikko. Ja se, että se, siitä tulisi osa revitohjelmaa, meidän mielestämme kyllä edelleen on hieman ärsyttävää. Siis työntekijöiden turvallisuus ei ole mikään byrokraattinen taakka. Tämän olemme aiemminkin todenneet. Ja jos voimme havaita, että Työtapaturmissa nelisen tuhatta ihmistä vuosittain kuolee ja vuosittain 160 000 ihmistä menettää henkensä ammattitautien vuoksi, niin eikös nyt aika ilmeistä ole, että kyse ei ole yksinomaan byrokratiasta? Meidän mielestämme tähän suulliseen kysymykseen liittyy hyvin merkittäviä vaatimuksia, eli se, että saadaan sitovat EU-standardit työ, terveyteen ja turvallisuuteen ja että että kun kerran työmarkkinaosapuolilla tietotaito asiasta on, niin ne otetaan huomioon ja niitä kuullaan. Ja samoin kun ajatellaan ammattitauteja ja tapaturmia, niin äh, meidän mielestämme näiden määritelmät on välttämättä otettava strategiakehykseen mukaan. Lisäksi vielä se, että on hyvin tärkeää, että työntekijät jotka havaitsevat turvallisuuspuutteita, eivät joudu mustalle listalle. Päinvastoin eh, hehän eh, edistävät eh, työturvallisuutta Euroopassa ja heitä tulee ehdottomasti suojella. Thank you, Madam McIntyre. Kiitos, edustaja McIntyre. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja Pidän oikein hyvänä tämä useiden turvallisuuteen ja terveyteen koskevien direktiivien uudelleen tarkastelua. Minusta on erittäin hyvä, että arvioimme sitä, ovatko nämä vielä kaikki ajantasaisia. Todella kiitän komissiota näistä näkemyksistä. Haluaisin tehdä aivan selväksi, en koskaan tule tukemaan sitä, että vähennettäisiin tarpeellista työntekijöiden suojaa. Mutta tästähän ei olekaan kysymys. Sen sijaan uskon, että voisimme yksinkertaistaa byrokratiaa. Jos näin käy, niin voisimme helpottaa tilannetta. Minä olen itsekin johtanut pieniä, pientä yritystä, jos mikroyrityksessä päivä menee työntekoon ja illalla sitten pitää olla tilinpitäjä, ollaankin mies, työ- ja työ, työ, terveys- ja turvallisuus vastaajia ja muissakin tehtävissä toimia samalla ja pitää hallita joskus ristiriitaisiakin lakeja. Tämä on aikamoinen tarakka, turakka. Suurilla yrityksillä on toki kapasiteettia hoitaa nämä kaikki asiat, mutta pienyrityksille tästä vaan tulee taakkaa. Ja uskon, että se estää yrityksen ottamasta lisää henkilökuntaa ja se estää yrityksiä toimimasta maalaisjärjen mukaisesti. Minun mielestäni meidän pitäisi tarkemmin tarkastella sitä, että katsottaisiin, että jäsenvaltioilla olisi enemmän joustavuutta, kun määritellään se, milloin tarvitaan riskinarvioita, riskinarviointeja ja milloin tarvitaan paljon paperityötä siihen puhun tietenkin no, yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksesta. Meillä on paljon käytännönläheisempi tapa hoitaa näitä työ, terveys- ja turvallisuuskysymyksiä. Katsotaan enemmän tuloksia kuin asiakirjoja. Tiedän, että toisessa jäsenvaltiossa asiaa hoidetaan toisella tavalla, mutta, mutta minusta olisi mukavaa, jos kaikessa missä teemme, niin pyrkisimme yksinkertaistamaan niin, että sääntöjä enemmän noudatettaisiin. En kannata sitovia aikatauluja. Minun mielestäni on paljon parempaa, parempi, jos meillä olisi jonkinlainen tavoitteita asettava linja. Mielestäni suullisessa kysymyksessä meidän pitää olla hyvin kohdennettuja. Meidän on, meillä on vähän taipumuksena muuttaa jokainen suullinen kysymys varsinaiseksi joulukuuseksi, johon jokainen saa oman pienen kommenttinsa mukaan. Meillähän on jo valio kunta-aloitteinen mietintö asbestista. Me Delin äh, mietinnöstä jo äänestimme tästä asiasta. Ei meidän varmaankaan kannata tehdä päällekkäistä työtä. Jos haluamme selkeät täsmälliset vastaukset komissiolta, meidän pitäisi esittää selkeitä täsmällisiä kysymyksiä. Ja tätä kehottaisin valiokunnan tekemään. Uh, thank you, Madam Harkin. Kiitos, edustaja Harkin. Aldista. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Luvut ovat viime vuosina toki parantuneet ja se on hyvä, mutta Jutta Steinruck on oikeassa. Työtapaturmien takia kuolleiden määrä on järkyttävä. 4000 työntekijää joka vuosi. Meidän on tartuttava toimeen kyse siitä, mitä me voimme tehdä, jotta tilanne paranisi. Komissio toteutti 2013 kuulemisen, konsultaation ja vastaukset osoittivat, että PK-yritykset erityisesti kokivat, että niiden hallinnollinen taakka on liian raskas. Meidän täytyy perehtyä siihen, miten me voimme varmistaa, että sääntöjä noudatetaan tiukasti, mutta pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä. Olisin NCN kanssa samaa mieltä. Me tarvitsemme sekä käytännönläheisiä että kustannustehokkaita toimia, jonkinlaista käyttäjäystävällistä ohjeistusta ja oikeanlaisia seurantatoimia, joita kenties voidaan kehittää jäsenvaltioiden taholla, tasolla, jotta autetaan pk-yrityksiä. Niiden ei tarvitsisi lähteä pyörää keksimään uudelleen aina joka käänteessä. Tässä täytyy todeta myös se, että väestömme, työväestömme ikääntyy ja se vaikuttaa myös työturvallisuus- ja terveysstrategiamme. Tilastotiedot ovat tärkeitä, varsinkin kun ne parannevat, mutta täytyy olla valppaina, että emme kasvata tarpeettomasti taakkaa erityisesti pk-yritysten osalta. Loppujen lopuksi kaikilla työpaikoilla on työntekijät, siellä ovat johtajat ja jos siellä käydään todellista vuoropuhelua, niin sehän voi olla merkittävä mekanismi, jolla voidaan välttää äh, tai oikeastaan varmistaa se, että on todella toimivia työturvallisuus- ja terveyssuunnitelmia. Sen takia haluaisinkin, että äh, vuoropuhelu olisi osa tätä prosessia. Kiitos. Onko kuesta joku käyttämässä puheenvuoroa? Ei. Onko vielä joku vihreistä? Lambert poistui paikalta. Sitten EFDD. She instead of. Okay, then we go to EFD. EFDD-ryhmä. Mekin, olkaa hyvä. Presidente. Minä kiitoksia puheenjohtaja. Tuen edeltävien kollegoiden kantaa. Minäkin haluaisin puhua pk-yritysten puolesta Italiassa, kuten muuallakin Euroopassa – ne ovat todella hautautuneet asiakirjoihin päivä toisensa jälkeen eri tarpeista johtuen. Tietenkin työturvallisuus on niin tärkeä asia, että sitä ei voida käsitellä pelkkänä hallinnollisena menettelynä tai vielä yhtenä hallinnollisena tehtävänä. Tunnen tämän tilanteen hyvin, koska olen ollut aikaisemmin yrittäjänä ja huolehtunut ihmisten resursseista EU-direktiivi toi uutuuksia työmaailmaan tuomalla mukaan stressin ja muut tehtävät yrityksille. Ja voinpa kertoa teille, että Yksi yritys on joutunut sulkemankin, kun tätä ei ole pidetty tarpeellisena. Mikroyritykset pystyvät muutamalla sadalla eurolla täyttämään lomakkeita sähköisesti ja selviytymään näin näistä tehtävistä mikroyrityksillä. Esimerk, esimerkiksi per il lavoratore di denunciare situazioni on vaikeampi tuoda esille tällaisia vaikeita tilanteita kuin suurissa yrityksissä. Kyllä meidän pitäisi löytää tasapaino, että löydetään tällaiset oikeudenmukaiset vaatimukset pienille yrityksille, joiden pitää selvitä kuun lappuun ja, ja luoda työpaikkaa ja toisaalta työntekijät voisivat turvallisesti tehdä työtä ja hyödyntää omaa potentiaalia. yrityksissä on myös ymmärrettävä se, että kun työntekijöillä on hyvä olla, he ovat myös tuottavimpia. Kiitoksia. Thank you and Mr. Simon. Kiitos. Edustaja Simon, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitos. kun nyt pyritään pienten ja mikroyritysten taakkaa keventämään, niin kun byro, kaikkihan nyt varmasti tarpeetonta byrokratiaa haluavat purkaa, totta kai pieniltä yrityksiltä ja ehkäpä samoja kaavakkeita ei tarvita suurilta monikansallisilta yrityksiltä kuin kahden hengen perheyritykseltä. Kuitenkin niiden ihmisten, jotka työskentelevät yrityksissä, vaikka ne olisivat sitten perheyrityksiä, joissa on yksi, kaksi, kolme henkilöä, niin heidän työturvallisuus oikeuteen saavat aivan yhtäläiset kuin suurten monikansallisten yritysten työntekijöiden. Ja kun keskustelee pienen yritysjärjestöjen kanssa, he toteavat aivan samaa. Odotamme samoja velvoitteita pienten työnantaji, pieniltä työnantajilta kuin suurilta työnantajilta, mutta eihän tämä aina ihan selväksi tule tässä oikeistoretoriikassa täällä, kun asiasta puhutaan. Eli täytyy tehdä täysin selväksi, eikä tähän saa jäädä minkäännäköistä tulkinnanvaraa. Ei voi olla kahdenlaisia oikeuksia työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyen. Samat oikeudet on taattava kaikille kaikkialla, ja tämä voidaan kyllä toteuttaa samalla keventämällä byrokratian taakkaa soveltuvilta osin. McIntyre kysyi, että miksi puhutaan vaikkapa asbestista. Meillä oli, on ollut omaloitteinen mietintö aiheesta, mutta tässähän puhutaan nimenomaan strategiasta, tällaista kattavasta monivuotisesta strategiasta ja siinä tapauksessa, miten sitten voidaan perustella jonkun sellaisen suuren asian poisjättäminen, joka tappaa edelleen vuosittain tuhansia ihmisiä. Miksi se pitäisi jättää yhtään mistään pois? Jos se on tärkeä asia, se kuuluu tekstiin. Ja jos tuhannet ihmiset jatkuvasti kuolevat asbestiin, niin kyllä se täytyy täällä todeta. Tarvitaan asbestirekisteri, lisää koulutusta, on hyvin paljon vielä tehtävää. Ja jos me emme tästä asbestista puhu ja nosta sitä esiin, niin kukapa sitten? Ja jos ei täällä, niin missä sitten? Sama koskee karsinogeeneja, mihinpä ne ovat joutuneet tästä kattavasta strategiasta. Ja kun puhutaan pienistä yrityksistä, niin ajatellaan vaikkapa rakennusalaa, jossa työterveys ja turvallisuusasiat ovat aivan keskeisen tärkeitä ja tuhannet ihmiset Euroopassa edelleen menettävät vuosittain henkensä. Mm, valtavia, hyvin kannattavia monikansallisia rakennusyrityksiä, jotka eivät kuitenkaan palkkaa yhtä, lähes, lähes ketään työntekijöistään suoraan työsopimussuhteeseen. Lähes kaikki työntekijät ovat palkkasuhteessa, työsuhteessa alihankkijoihin – PK-yrityksiin yleensä. Ja jos näitä alihankkijoita kohdeltaisiin täysin samoin mm, kuin ovatpa sitten pk-yritysten työntekijöitä tai valtavien monikansallisten miljardeja tahkovien yritysten työntekijöitä, niin pidemmällä ei oltaisi. Kiitos. Thank you, Mr. Simon. Mr. Kiitos, edustaja Hollin. Euh, niin, Roland, kyllä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ollut ammattikokemuksessani paljonkin mahdollisuutta tehdä, Olen tekemissä tapaturmien ja työperäisten tautien kanssa eri sektoreilla. Tästä viisi pohdintoa. Ensinnäkin tästä strategiasta tämä on liian hitaasti täytäntöönpanossa ja nyt on kuitenkin kiire toimia. Tämä on toinen huomio, niin kiireeseen liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin inhimilliset tekijät, tämähän mainittiinkin hetken sitten 4000, kolme tapausta 3000 vakavaa onnettomuutta ja erilaisia vammais, vammaisuuksia, jotka liittyvät työtapaa tormiin. Tästä tulee myös taloudellisia kustannuksia, joka on hyvin tärkeää. Tämä rasittaa yritysten taloutta ja jäsenvaltioiden taloutta sosiaaliturvajärjestelmien kautta. Hieman on tapahtunut vähennystä tilastoista, se on hyvä, mutta ei pidä unohtaa, että on tapahtumassa myös merkittäviä muutoksia työelämässä ja myös työtapaturmien ja työtautien osalta. Tilanne ei ole enää sama, ammatit eivät ole samoja meillä on enemmän äh, äh, intellektuaalia töitä ja vähemmän manuaalitöitä, silloin on vähemmän fyysisiä tapaturmia, mutta on tulee uusia ongelmia, kuten burnout ja tämän tyyppiset. Tästä voitaisiin tehdä pitkäkin lista, kuinka tilanne on kehittynyt. Myös äh, tuotteiden osalta tilanne on muuttunut, erilaisia työntekijät käsittelevät erilaisia tuotteita ja siksi tarvitaan seurantaa ja harmonisointia olen aika ihmeessäni, kun vertailen eri valtioiden lainsäädäntöä tiettyä aineita voidaan yhdessä maassa pitää syöpäaiheuttavana aiheuttavana ja muutama kilometri kauempana rajan toisella puolella aine, aine ei olekaan ollenkaan varoittajille. Neljä tärkeää asiaa on muistettava, jotta päästäisiin eteenpäin tässä asiassa ja saataisiin kuolemantapausten onnettomuuksien sairauksien määrä vähennettyä ensinnäkin ennaltaehkäisy, tiedotus, työmarkkinaosapuolten kanssa neuvottelu ja valvonta. Ja kun sanon valvonta, tarkoitan kahta asiaa. Ensinnäkin on valvottavaa sitä, että sääntöjä noudatetaan, ja sitten pk-yrityksillä on erityisen tärkeä, hyvin pienellä yrityksellä on hyvin tärkeää, että valvontaan liittyy tiedotusohjaus. Kuinka usein olenkaan tavannut yrityksiä, jotka olivat vaarassa joutua konkurssiin, kun ne eivät, olivat, eivät olleet noudattaneet sääntöjä, koska ne eivät olleet ymmärtäneet, millaisia menettelyitä ja välineitä olisi pitänyt käyttää työntekijöiden suojaamiseksi. Yksi kuoleman tapaus tapahtui ja vakuutusyhtiö ei maksanut, kun sääntöjä ei ollut noudatettu yrityksen suurissa vaikeuksissa. Ja sitten yksinkertaista, niin kaikki voivat olla toki yhtä mieltä siitä, että lainsäädäntöä on kevennettävä ja yksinkertaistettava, mutta koskaan tässä ei voida toimia niin, että samalla kyseenalaistetaan tehokkuus ja niin, että turvallisuus ja, ja terveys kuitenkin ovat aina ensisijaisia. Uh, Mr. Fontulis, the floor is yours. Edustaja Fontoulis, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, τα, στατιστικά στοιχεία Kiitos. ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα Tilastot eivät usein vastaa todellisuutta. Erityisesti kun ajattelemme työturvallisuutta ja terveyttä. Kun ajattelen omaa kotimaata, niin monet työntekijät tekevät työtään vakuuttamattomina. Silloin kun tapaturma tapahtuu, niin ei sitä edes huomioida työtapaturmana. Ensinnäkin kaikkien työntekijöiden tulee olla vakuutettuja ja kaikkia sääntöjä täytyy noudattaa. Kiitos. Thank you. You might also add that... Kiitos. Täytyy tähän vielä lisätä, että pienet yritykset, silloin kun niiden työntekijöille jotakin sattuu, niin sehän voi olla pienelle yritykselle katastrofaalinen tilanne. Suurimmissa yrityksissä on vakuutukset ja henkilökuntaa hoitamassa asiaa, mutta pienten yritysten etujen mukaista voisi olla se, että meillä olisi tiukat säännöt tällä alalla. No nyt komissiolle puheenvuoro. Legal, legal Le olkaa hyvä. Thank you, but I don't think we, uh... Kiitos, mutta meillä ei taida olla tähän mitään huomioita. Siis tehän valmistelette nyt suurista kysymystä ja aikanaan sitten komissio tähän vastaa. I lost you. Miss, Miss Regner, floor is yours. Äh, Frau Vorsitzende. Wenn man so quasi im schönen linken Eck sitzt. Äh niin, minua ehkä ole niin helppo nähdä täällä. Minä olen täällä vasemmassa nurkassa. Ehkä ihan pieni täydennys vain ennalta, ehkäisy, tiedottaminen sekä, sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ovat tietenkin tärkeitä. Mutta kun puhutaan työ terveydestä ja turvallisuudesta ei puhuta itse asiassa eh, mistään ikään kuin koristelusta, kakun koristelusta, vaan todella perustasta, pohjasta, johon kaikki perustuu. Joten ei kyse ole nyt siitä, että tässä pyritään jotenkin eh, laittamaan vaan eh, eri kuppeihin yhtäältä byrokratian purkaminen ja toisaalta sitten taas se, että turvallisuudesta ei voi luopua. Se on tietenkin, molemmat puolet ovat aivan yhtä tärkeitä, eikä kyse ole yksinomaan näistä älyllisistä työpaikoista tai töistä, vaan nyt on käymässä itse asiassa asioista, jotka liittyvät vaikkapa työntekijöihin, jotka joutuvat työskentelemään pimeydessä tai huonossa ilmassa, hengitysilmassa, niin, niin kuin vaikkapa metrotunneleissa olevat pien, pienet liikkeet, joissa työskennellään, tai vaikkapa supermarkettien ja kylmät, kylmäosastot, joissa ihmiset työskentelevät. No kaikki tunnette näitä esimerkkejä, mutta me varmaankaan voi tarpeeksi usein toistaa tätä parturisopimusta, johon on usein viitattu. Mm, sehän on aika hyvä malliesimerkki. Vain kaksi päivää sitten, ja tämä itse asiassa, tämä sanoisin nyt taidelle erityisesti, niin kaksi päivää sitten keskustelin mm, britti mm, parturien, kampaajien, työnantajien kanssa, jotka itse sanovat, että kun vaikkapa pitää käsineet laittaa käteen, niin kuin työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, niin ei tämä ole itse asiassa meille mitään byrokratiaa, vaan tämä on turvallisuutta. Tämä on turvallisuutta ja tällaiset toimet, niistä on sovittava niiden välillä, jotka asiat tuntevat parhaiten, eli työntekijät ja työn antajat tässä tapauksessa ne parturikampaamojen työntekijät, heidänhän täytyy tästä voida päättää, eikä niinkään äh, asioita tulisi yksinkertaistaa liikaa. Tässä repitissähän aina äh, ollaan aika populistisia. Emme saa olla populistisia, vaan täytyy muistaa, että kyse on todellakin perusoikeuksista. Kiitos. Thank you, uh, Madam Regner. And... Kiitos, edustaja Regner. Ja chciałem tylko zwrócić na jeszcze jeden aspekt, bo tutaj wszyscy mówią o tym, że zbyt skomplikowane. Kiitos. No niin, mehän olemme nyt puhuneet näistä oikeudellisten määräyksien monimutkaisuudesta sekä byrokratiasta. Ja kun ajatellaan sitä, että nämä säännöt eivät ole kovinkaan edullisia työnantajille, mutta elämässä on kuitenkin niin, että jos säännöt ovat liian monimutkaisia, niin ja minä olen ollut vain työntekijä, en koskaan työnantaja, mutta työntekijänä usein törmäsin sellaisiin määräyksiin ja sääntöihin, jotka olivat kyllä hyvin kaukana todellisuudesta ja todellisesta työelämästä. Ja jos säännöt ovat liian monimutkaisia, niin ne itse asiassa pahiten kohdistuvat työntekijöihin tai kääntyvät jopa heitä vastaan. Esimerkiksi, ja esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopassa on niin, että jos säännöt ovat liian monimutkaisia, niin sitten ne kerta kaikkiaan jätetään huomiotta. Sitten työn tekijälle sanotaan, että äh, anna olla, unohda koko juttu. Ja sitten voi hyvinkin äh, sattua vaikkapa tapaturma, työtapaturma. Ja sitten äh, tässä tapauksessa työntekijä ei saa hänelle kuuluvia korvauksia, koska hän ei ole huolehtinut esimerkiksi turvallisuudesta. Hän ei ole noudattanut määräyksiä. Joten näiden sääntöjen määräysten täytyy ihan työntekijöiden edun nimissä olla mahdollisimman käytännöllisiä ja toteuttamiskelpoisia. Täällä jotkut ovat sanoneet, että monet työntekijät eivät edes ole vakuutusten piirissä tai monissa maissa todella määräykset ovat niin monimutkaisia, että ne jätetään huomiotta. Tai jos tapahtuu tapaturma tai sairastuu ammattitautiin, joutuu toteamaan, että työn tekijää syytetään, koska hän ei ole kunnioittanut sääntöjä ja määräyksiä. Näin ollen tässä on kyse niin työnantajan kuin työntekijänkin edusta, jotta saataisiin kunnolliset, kunnolliset säännöt, jotka ovat sitten tosiaan työntekijöiden edun mukaisia. Me poliitikot neuvostossa, komissiossa, parlamentissa emme voi kuvitella, että tietäisimme asia paremmin kuin työmarkkinaosapuolet, työntekijät ja työnantajat. Hehän tietävät, että mikä on tarpeen, minkälaisia suojatoimia tarvitaan ihmisten suojelemiseksi. Evelyn Regner sanoi tämän hyvin. Kyse on ihan perusoikeuksista. Ja jos on olemassa sopimuksia, poliitikot eivät niitä saa kyseenalaistaa. Mielestäni meidän täytyy kuulla niitä jotka kentällä työtä tekevät, jotka ovat mukana näitä sääntöjä muotoilemassa. Ja kollega sanoikin, että tästä, tällähän voi olla merkittäviä vaikutuksia ja kustannuksia koko yhteiskunnalle, jos näitä sääntöjä puretaan, niin ehkä yritykset säästävät rahaa siellä tai täällä, mutta me yhteiskunnassa eh, joudumme maksamaan paljon kovemmat kulut, joten älkää nyt unohtako työterveyttä ja turvallisuutta äh, byrokratian purkamisen nimissä. Ja kun työmarkkinaosapuolet ovat tehneet sopimuksia, niin poliitikkojen on todettava ja myönnettävä, että hehän sen parhaiten tietävät. Thank you. And uh, then... Kiitos. Dominic Martin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtä siihen, mitä kollega juuri hetki sitten sanoi. Ranskan tapauksessa työntekijät ovat hyvin suojeltua ja, ja sääntöjä noudatetaan hyvin. On kuitenkin tuolla rakennusalalla ja laivarakennusalalla yrityksiä, jotka käyttävät lähetetyötyöntekijöitä, joihin sovelletaan alkuperämaan sääntöjä – Tästä syystä olisi harmonisoitava säädäntöä Euroopan unionin alueella. Ehkä ei ylöspäin, koska jos raja on liian korkealla, niin sitä ei täydentöön panna, vaan pitäisi löytää järkevä ratkaisu. Niin näin voitaisiin välttää tiettyjen Euroopan maiden vähemmän suojeltujen työntekijöiden hyväksikäyttöä. Uh, Kiitos kaikista puheenvuoroista. Tämähän oli ensimmäinen näkemysten vaihto suullisen kysymyksen luonnoksesta. Esitän tämän valiokunnan nimissä marraskuun toisessa täysistunnossa. Koordinaattorit huolehtivat siitä, että teidän panoksenne huomioidaan se täytyy lähettää sihteeristölle koordinaattoreiden kautta eri poliittisista ryhmistä 20. lokakuuta mennessä. Siinä aikataulu 20. lokakuuta kello 12. Kiitos tästä kohdasta. Nyt voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen näkemysten vaihtoon ja kyse on tasa-arvodirektiivistä. Tekstiluonnos on lähetetty kaikille jäsenille 13. päivä tätä, tätä kuuta. Se pohjautuu sekä rotusyrjintädirektiivin että työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanon seurantaraporttiin. Puheenvuoron saa edustaja Becker. Näin alku. Olkaa hyvä. Ja, wir haben in unserer Fraktion keinen... Äh, Ryhmämme ei vastusta tätä ehdotusta ja voinkin vain todeta, että me tuemme sitä. Kiitos. Thank you, Madam Steinruck. Steinruck, olkaa hyvä. Wir finden das... Meidänkin mielestämme tämä ensimmäinen kysymysluonnos on oikein hyvä. Kyse on kahdesta hyvin tärkeästä direktiivistä, jotka jäsenvaltioissa välttämättä on täytäntöön pantava. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että niitä on sovellettava paremmin, ne on täytäntöön pantava paremmin ja meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset myös saavat paikan päällä tietoa heille kuuluvista, kuuluvista oikeuksista, erityisesti kun puhutaan työsyrjintädirektiivistä tai yhdenvertaisesta kohtelusta työpaikoilla. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja meidän on painostettava jäsenvaltioita, että ne täytäntöönpanevat tämän direktiivin, koska tämä on äärimmäisen tärkeä kulmakivi meidänkin työllemme. Well, thank you for those interventions. Kiitos näistä puheenvuoroista. Tätä aihetta käsitellään saman tapaan kuin muitakin suullisia. Kenties muut koordinaattorit vielä haluaisivat käyttää puheenvuoroa. Rauha Haakin. Chair, I'll be very brief. Kiitoksia aivan lyhyesti. Mekin tuemme suullista kysymystä. Ehkä pari, yksi tai kaksi pientä muutosta sinne voitaisiin vielä tehdä. Tämä kysymys kaksi tässä puhutaan tietoisuuden puutteesta. Tämä on hyvin tärkeä asia meistä, joten tuemme tätä kyllä täysin. Sitten tietojen keruusta. Täällä on joitakin huolia liittyen tietojen keruutaakkaan. Siitä olisi keskusteltava, mutta kun luin komission kertomuksen, vaikuttaa siltä, että tarvitsemme asian, asianmukaisia tietoja, että voidaan varmistaa se, että meillä on jäsenvaltiossa hyvät käytännöt käytössä – erityisesti kun puhutaan välillisestä syrjinnästä ja monisyrjinnästä. Tästä on vain keskusteltava vielä lisää, mutta yleisesti ottaen tuemme vahvasti tätä suullista kysymystä. Uh, thank you. I'll... Kiitos. Puheenvuoron saa Steven ECR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, Kiitos puheenvuorosta. Parhaat kollegat, ECR-ryhmän nimissä tuen täysin tätä kysymystä, mutta niin kuin tässä edellinenkin puhuja jo totesi, niin jokuinen huomio minultakin. Luonnollisesti odotamme kaikilta Euroopan komission aloitteilta sitä, että meille tiedotetaan aivan täysin, että me voimme tarkastella, ettei näillä ehdotuksilla näihinkin kahteen direktiiviin liittyen ole minkäännäköisiä epätoivottavia sivuvaikutuksia. Kuitenkin äh, täytyy todeta, että komission pitäisi olla mm, hieman spesifimpi ja että saisimme äh, selkeämmät äh, vastaukset kysymyksiin, Me Muuten emme saa vastauksia. Minulla olisi nyt kaksi kysymystä. Ensin pyytäisin todella, että tämä niin kutsuttu Better Practical Implementation and Application, tämä on hyvin laaja, tämä on hyvin laajalti käsitettävissä. Ja katson yhdessä koordinaattorien kanssa voisi ehkä tehdä ehdotuksen siitä, että tästä saataisiin tarkempi. Ja sitten toinen asia, kun puhutaan tietoisuuden puutteesta, lack of awareness, niin sekin on mielestäni aivan liian laaja käsite. Ja sitten kolmas asia vielä, tiedot, joita kerätään, mielestäni on ihan keskeistä tässäkin tehdä ero eri syrjinnän välillä, onpa kyse esimerkiksi sitten ihan rasismista tai vaikkapa vammaisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Mielestäni tämä, kun puhutaan yleisesti syrjinnästä, on liian laaja Onko kyse vaikkapa vammaisuudesta tai uskonnosta? Mielestäni tähän tulisi tehdä selkeämpiä eroja. Samoin kun puhutaan ihan YK sopimuksesta, joka liittyy vammaisten oikeuksiin, niin Euroopan unionihan tämän YK-sopimuksen, yleissopimuksen on ratifioinut, e, mutta ää, vammaisiinkin kohdistuu paljon syrjintää, mutta tätä ei mielestäni oteta direktiivissä kyllin hyvin huomioon ja myöskään tämän syrjinnän vaikutuksia. Tätä ei nähdä syrjintänä, sitä ei koeta syrjinnäksi, joten haluaisin kuulla, mikä on komission kanta liittyen tuohon vammaisten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Tuleeko se osaksi direktiiviä vai ei? Mutta minä toimitan kysymykseni myös koordinaattorille, joka voi ne sitten välittää eteenpäin. Mutta halusin kuitenkin nyt käyttää puheenvuoron. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaako joku GUE-ryhmää tässä aiheessa? Ei näyttäisi olevan. Entäpä vihreät? Haluaako joku käyttää puheenvuoron vihreiden puolesta? Ei. EFDD-ryhmä. Kenties te haluatte puhua? Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen voimme sanoa, että ryhmämme aivan selkeästi tukee tätä suullista kysymystä. Puhumme tästä tietenkin vielä keskuudessamme. Minä olen yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää täsmennystä ja konkreettisuutta, mutta tämä on varmasti asia, jota voimme täysin tukea. Kiitoksia. Thank you and Mr. Kiitos. Martin, olkaa hyvä. Merci, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai kaikki se, mitä olemme kuulleet, on ihan kannatettavaa. rasismivastainen taistelu, kaikki salissa olijat varmasti kannattavat tavoitteita. Haluaisin kuitenkin varoittaa komissiota tästä myönteisen syrjinnän järjestelmästä, joka viedään äärimmilleen. Sen takia varoittelenkin, koska pelkään, että tässä hyvin epävarmassa tilanteessa, joka koskee lähestulkoon kaikkia jäsenvaltioitamme, tämä myönteinen syrjintä voi tulla tulkituksi Eh, ikään kuin ulkomaisen suosimisena. Eli täytyy olla todella varovainen. Tällainen ulkomaisen suosimisen periaate, jos se näyttäytyy sellaisena, niin tämä voi luoda sitten eri yhteisöjen välille jakolinjoja. Eli täytyy olla valppaana. Kiitos. Thank you. Kiitos. Lindholm komissiosta. Onko hän paikalla? Please, the commission takes note of uh, all the... Komissio on pannut merkille nämä kaikki asiat, jotka täällä mainittiin. Ja valmistelemme asiat eteenpäin sen mukaan komissiossa haluaa tästä asiasta, joka koskee järkevää toimintaa vammaisten osalta. Itse asiassa tämä on jo taattu työllisyyden yhdenvertaisuusdirektiivissä. Tämä ei ole ainoastaan yleissopimuksessa, vaan myös jo direktiivissä. sitä positiivista syrjinnästä molemmat direktiivit sallivat jäsenvaltioiden ryhtyä positiivisiin toimiin syrjittyjen ryhmien puolesta, mutta se ei velvoita jäsenvaltiota tekemään näin. Kiitoksia. Thank you for this clarification. Kiitos tästä selkeytyksestä. Me Jatkamme tätä prosessia ja 4. marraskuuta työllisyysvaliokunta hyväksyy tämän. Suullinen kysymys esitetään puheenjohtajan toimesta valiokunnan nimissä marraskuun toisessa täysistunnossa aivan samaan tapaan kuin suullinen kysymys, jota juuri aiemmin käsittelimme. Kiitos kaikesta tästä. Seuraava kokouksemme on 4. marraskuuta. Onko nyt kaikki hoidettu, mitä piti hoitaa? Hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitos tuestanne.